President. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Käykääpä paikoillenne. Arvoisat naiset ja herrat, toivotan teidät tervetulleeksi ja avaan istunnon. Ensimmäisenä esityslistan kohtana. Meillä on keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta ja kysymyksessä on Itävallan liittokanslerin Werner Faimanin julkilausuma. Ja toivotankin sydämellisesti tervetulleeksi. Itävallan liittokanslerin on suuri ilo saada teidät luoksemme tänne tänään. Hyvät naiset ja herrat, minä näin, että tuolla neuvoston riveillä istuu myös Espanjan kuningaskunta, nimittäin Innis Mendes de Vigo, meidän monivuotinen kollegamme. Tervetuloa, herra ministeri. Herra liittokansleri, minä kiitän teitä siitä, että otitte vastaan Euroopan parlamentin kutsun tulla tänne tänään puhumaan Euroopan parlamentin jäsenille teidän näkemyksestänne Euroopan unionin tulevaisuudesta. Tänä vuonna 2013 me olemme hyvin ratkaisevassa vaiheessa Euroopan politiikassa. Epäilyttä on niin, että kansojen ja valtioiden yhteys ja yhdessäolo on erittäin merkittävää meidän tulevaisuudellemme talouden, valuuttapolitiikan ja ympäristön kannalta. Ja uskoakseni minä, ettekä tekään olisitte muutama vuosi sitten voineet kuvitella, että olemme tässä jamassa. Euroopan parlamentin keskustelu neuvoston yksittäisten edustajien kanssa – heidän tehtävässään Euroopan unionin jonkin elimen jäsenenä ja samanaikaisesti suvereenin jäsenvaltion valtion johtajana on erittäin tärkeää meille. Ja toistan, olen sen vuoksi todella kiitollinen teille siitä, että tulitte luoksemme tänne käymään ja hakemaan vuoropuhelua kanssamme. Toivoisin, että muitakin teidän kollegoitanne Eurooppa-neuvostosta löytäisi tiensä tänne ja kävisi avointa vuoropuhelua valittujen kansanedustajiemme kanssa sen sijaan, että annetaan vain julistuksia Euroopan unionin tilasta. Ja minä uskon, että suurin osa jäsenistä äh, ottaa teitä mielellään tänne vastaan. Annan nyt puheenvuoron Itävallan tasavallan liittokanslerilla herra Faimanille. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, on hienoa, että teillä oli aikaa nyt tulla tänne. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on tietysti erityinen kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa ja käydä tätä keskustelua.